koleżanki i koledzy hyvät kollegat niin aloitamme istunnon julistan europarlamentin helmikuussa keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Pöytäkirjat 17. helmikuuta 2011 järjestetystä istunnosta ja hyväksytyt asiakirjat on asetettu saatuille tarkastelua varten. Onko huomioita? Ei. Pöytäkirjat on hyväksytty. 3 tiedonantoa aluksi. Haluan kertoa teille, että kirjallinen julkilausuma 89 kautta 2010 on saanut tarvittavan määrän allekirjoituksia. Ilmoitan samalla, että siitä on tullut Euroopan parlamentin hyväksymä teksti virallisesti. Kannanotto koskee sitä, että Kanada on ottanut takaisin käyttöön yksipuolisesti viisumivaatimuksen Tsekin kansalaisille. Euroopan parlamentti odottaa, että komissio ja neuvosto ryhtyvät välittömästi toimiin Kanadan suhteen. Ja pyrkimyksenä tässä on saada viisumivaatimus pois Tsekin tasavallan kansalaisilta. Odotamme tässä päättäväisempää toimintaa. Olemme täysin solidaarisia sekin kansalaisten kanssa, jotka Euroopan unionin kansalaisina heidän pitäisi olla siinä asemassa, etteivät tarvitsisi viisa, viisumia Kanadan matkalla. Yhdestoista maaliskuusta jo seitsemättä kertaa vietämme Euroopassa terrorismin uhrien muistopäivää neljä päivän päästä perjantaina. Sinä päivänä vuonna 2004 pommihyökkäykset Madridissa tappoivat melkein 200 ihmistä. Lontoon iskuissa 16 kuukautta myöhemmin kuoli 52 henkilöä. Terrorismi on hyökkäys demokratian olemusta vastaan. Sillä ei ole mitään puolustus, puolustusta. Mutta mikään hyökkäys eikä kukaan terroristi koskaan pysty heikentämään eurooppalaisen solidaarisuuden ja demokratian henkeä. Ja kolmas tiedonanto. Olemme pan, saaneet tiedon siitä, että Taivanessa telotettiin perjantaina viisi henkilöä. 2010 kuun kuolemanrangaistus otettiin uudelleen käyttöön, niin se oli selkeä poikkeus vuoden 2006 jälkeisestä de facto moratoriosta. EU ja erityisesti Euroopan parlamentti ovat jo kauan eh, tuomineet kuolemanrangaistuksen käytön maailmalla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 jättämisen määräaika on maanantaina 7. maaliskuuta kello 19 tasan. Äänestys on myöskin keskiviikko 9. maaliskuuta kello 12.30. Nämä ilmoitukset ovat samanlaiset, kuten kuulitte vuodoksille 2012 ja 2013. Sama menettelytapa. Seuraava tiedonanto. Herra Joe Higgins ja Alan Kelly ovat ilmoittaneet minulle kirjallisesti, että he ovat tulleet valituksi Irlannin parlamenttiin ja heidän Euroopan parlamentin mandaattiinsa päästyy. Todetaan jäsenten valitsemiset Euroopan parlamenttiin yleisillä välittämillä vaaleilla ja siitä annetun säädöksen 7. artiklan toisen kohdan sekä työjärjestyksen neljännen artiklan ensimmäisen ja neljännen kohdan mukaisesti Todetaan kyseisten edustajan toimien vapautuvan 25. helmikuuta 2011 lähtien. Ja sitten viimeiset tiedonannot. Tavallista lainsäätämisjärjestys on ollut, noudattaa annettujen säädösten allekirjoittaminen. Allekirjoitan keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa neljä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettua säädöstä työjärjestyksen 74 artiklan mukaan. Näiden säädösten nimet julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Siis julkaistaan pöytäkirjoissa neljä säädöstä. Niiden nimet siis julkaistaan pöytäkirjoissa. Sitten käsittelyjärjestys tämän viikon istuntojaksolla. Puheenjohtaja kokous on hyväksynyt esityslista ehdotuksen ja se on teille jaettu. Maanantai Siihen on ole esitetty muutoksia, ei ole mitään muutosehdotuksia siihen. Tiistai. Tiistaille on muutos. Oikeudellisten asioiden valiokunta on hyväksynyt herra Speronin mietinnön koskien herra Brokin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista. Yhteisymmärryksessä poliittisten ryhmien kanssa sekä työjärjestyksen artiklan 138 mukaan tämä mietintö lisätään huomenna äänestyksiin. Tämä on ihan normaali menettelytapa. Artiklan 138 mukainen työ, työjärjestyksessä. Keskiviikko ja torstai. Sielläkään ei ole muutosehdotuksia. Ja näin esityksestä ja käsittelyjärjestys ovat hyväksytyt. Esitystä on hyväksytty ja voimme mennä käsittelemään ensimmäistä mietintöä. Ensimmäisen mietinnön Tekijä on kollegamme Mata. Innovatiiviset rahoitus, innovatiivinen rahoitus globaalille Euroopan tasolla. Herra Oli, teillä on puheenvuoro. Minä haluaisin puhua artikla 16 nojalla ja me, meillä on tällä viikolla Nicolas Sarkozyhan on yksi eh, valtion päämiehistä ja heidän aloitteestaan on ehdotettu, että eh, ylimääräinen neuvosto kokoontuu perjantaina. Eh, nyt